mietinnöstä käytävä keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna. Sitten esityslistallamme on seuraavaksi vuorossa eh, yhden minuutin puheenvuorot. Seera Lambrinidis tuolla havisee jo taustalla, eli annan hänelle nyt puheenjohtajan nuijan. Siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Kyseessä ovat yhden minuutin puheenvuorot. 36 puheenvuoropyyntöä. Ja me voimme kuulla nämä kaikki, mutta minä olen varsin tiukka tämän puheajan suhteen. Yksi minuutti on yksi minuutti, muistakaa. Se on selvää. Ensimmäinen puheenvuoro on herra Kumut Saakkos, yksi minuutti. Kirja Basescu, jäänä Basescu, minuutti. În Kiitos, puhemies. Haluaisin ensinnäkin esittää osanottoni Romanian tulvien uhreille ja perheenjäsenille. 530 kuntaa on nyt veden alla ja 9000 asuntoa, 60 000 hehtaaria peltomaata on veden alla ja 41 maantietä on, on vahingoittunut. Ja vahingot kasvavat päivä päivältä padon rakentaminen Galatsin kaupungin suojaksi on nyt prioriteettina tällä hetkellä. Jos tämä pato murtuu, niin siitä syntyy valtavat vahingot. Ei pelkästään isot yritykset, vaan myös väestö tulee tästä kärsimään. Eh, Romanian viranomaiset ovat esittäneet 15.7. mennessä eh, saavansa tukea EUlta, jotta siis 15.7. mennessä saataisiin eh, hätäapurahastosta rahaa. Kiitoksia. Ja Svensson, minuutti. Is Mr. Svensson here? Onko Svensson paikalla? Kiitoksia, puhemies Näissä eh, jäsenet ovat kurkkua myöten täynnä kaikkia säästöjä ja leikkauksia, jotta, jotta se selvittäisi näistä kasaantuneista veloista ja sen tietysti eh, ymmärtää, sen voi ymmärtää. Mutta, eh, mutta sitten meillä on sellaisia, joissa, joilla ei enää ole mitään leikattavaa tai supistettavaa. Sellaisia ihmisiä, kansalaisia, jotka, joista monet näistä asuvat Afrikassa. kohta TV-kamerat vaikenevat pimenevät äh, jalkapallon MM-kisoista. Äh, ja nyt toivon, että saadaan äh, valonheitteet uudestaan saadaan eteläpuolisiin köyhiin maihin. Meidän täytyy tehdä jotain sillä häpeälle, että ihmiset joutuvat kuolemaan nälkään. Ja, ja Äh, heillä ei ole todellakaan yhtä, yhtään mitään. Meidän pitää äh, <clears throat> tehdä ero yksityisen ja äh, yhtä julkisen toiminnan välillä niin, että saamme todellakin yhteisesti enemmän apua näille hätää kärsiville. Masip Hidalgo, yksi minuutti. Este foro de libertad saludo la memoria de Saramago, al que conocí por su gran interés en dos escritos. José Saramago Kunnioitamme hänen muistoaan. Hän oli omassa kotikaupungissaan hyvin tunnettu henkilö. ja hän oli sitoutunut Irakin sodan vastaiseen taisteluun ja niinpä hän kritisoi vallassa olevaa, mutta hän oli myös hyvin kuuluisa kirjailija ja portugalilaisena ja eurooppalaisena häntä voidaan pitää hyvin universaalina henkilönä. Kiitos. Kopa yksi minuutti. Η Τουρκία ως υποψήφια χώρα οφείλει να συμμερίζεται τις αξίες και τους στόχους ευρωπαϊκής. Τουρκki on ehdokasvaltio ja sen on jaettu kattava tavoitteet ja arvot, jotka sopimuksessa on määrätty. On siis tärkeää, että velvoitteeksi on otettu hyvä naapurus, ja tätähän parlamentti on jo moneen kertaan vaatinut, kuten neuvostokin, mutta ei voida jäädä pelkälle sanatasolle. Turkki on jälleen käyttäytynyt provokatiivisesti Kreikan alueella, eli on ollut turkkilainen alus, joka on ajanut lähelle Samu Frakia tiedottamatta Kreikan viranomaisille tästä toiminnasta. Näiden kahdenvälisten eh, välien <laughs> suhteiden paraneminen on merkittävää sekä Kreikalle että Turkille. On puhuttu uudesta ilmapiiristä, mutta aluevettä ja ilmatilaa loukataan jatkuvasti ja Kysymys kuuluukin, kuinka rehellisiä näissä hyvissä aikeissa ollaan. Haluan vielä kerran tässä yhteydessä vedota. Tarvitaan selkeä viesti Ankaraan. Kallenbach, yksi minuutti. Zu den größten Fortschritten der Medizin. Yksi lääketieteen suurista eduista on eh, immuuni eh, rokotusten keksiminen. Eurooppalaisten lasten rokotus on yksi menestystarina eh, sellaiset sairaudet, jotka aikanaan veivät lapsia hautaan, on nyt saatu kokonaan kitkettyä. Ja, ja hyvin paljon vähenee myös sellaisten sairauksien määrä, joita, ei voida, joita vastaan ei voida rokottaa. Mutta kuitenkin nyt tuntuu siltä, että rokotteita ei enää oteta niin paljon ja on sellaisia sairauksia, jotka saatiin jo lähes kitkettyä, jotka ovat, jotka ovat nyt yleistyneet uudelleen. Ja senpä takia hyvin usein perustellaan rokottamatta jättäminen tällaisilla henkilökohtaisilla syillä, mutta ro- tämmöiset suojarokotteet eivät suojaa pelkästään yksityistä henkilöä, vaan yhteisöä ympärilläkin. Tärkeää se on lapsen osalta ja tällaisen yleisemmänkin immuniteetin aikaansaamiseksi. Ja siksi meidän terveysbudjeteissamme tämä pitäisi Euroopan, ottaa huomioon koko Euroopan laajuudella. <clears throat> Kiitoksia. Ja Gallagher, minuutti. Puhemies, haluan tässä aluksi edustaja Kennesin point, esille nostama eläkevakuutusyhtiöt asiaa, Life kannattaa ja, ja haluan verrata hallitukseen siihen, että se todellakin sitten täyttäisi lupauksensa. Minä äh, äh, olen tästä yhteydessä käynyt liikekirjavaihtoa oman maan kanssa ja haluaisin viitata tähän tilapäiseen valiokuntaan, joka tutkii näitä talous, taloudellisia näkymiä, joka kokoontuu ensimmäisen kerran, koska niin, että että, että, että me voisimme sitten ho, ho, ho, ho, hoitaa nämä kustannukset esimerkiksi tasapuolisesti. E, esimerkiksi ma, ma, maatalousmenot ovat vain 0,15 prosenttia EUn BKT, ja EUn pitää kyetä vastaamaan tulevia, tulevaisuuden haasteet, mitä tulee elintarviketurvallisuuteen, ympäristön, ympäristöä suojelevalla ja työpaikkoja säilyttävällä tavalla. Kiitoksia arvoisa puhemies. Kuten tiedätte, Romaniassa on jo yli viikon ajan taisteltu tulvia vastaan. Kuolemantapauksia on jo 23 ja taloja on tuhoutunut. Näissä olosuhteissa Romania tarvitsee taloudellista tukea solidaarisuusrahastosta etenkin koska Bukarestin hallitus on kyvytön hoitamaan tätä tulvaa ja vetämään asiasta johtopäätöksiä. Haluankin vedota teihin, herra puhemies, ja komission, jotta auttaisimme niitä, jotka tällä hetkellä kärsivät. Pyydänkin, että Euroopan parlamentti eh, ehdottaa edelleen tukea solidaarisuusrahastolle jotta saadaan merkittävä summa luonnonkatastrofien vahinkojen eh, torjumiseksi. Kiitoksia. Kiitos Vlasak. Vlasak minuutti. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, součástí transe... Kiitos puhemies. Hyvät näistä herrat. Euroopan laajuiset verkostot sisältävät myös T8 tien. Sen piti olla valmis vuonna 2006, mutta on selvää, että se ei valmistu ennen vuotta 2012. Ongelmana on se, että 16 kilometriä menee luonnonsuojelualueen läpi Tsekin vuoristoissa. Tämä projekti piti rahoittaa eurooppalaisista varoista yhteisrahoitusosuus sekä e, siis EUn ja, ja Tsekin tasavallan välillä. Komissio ilmoitti Tsekin liikenneministeriölle keväällä, että tämän projektin lisärahoitus on jäädytetty ja pyydettiin neljän kuukauden lisäaikaa, miettimisaikaa, mutta tätä ei voida hyväksyä, koska ihmisiä jopa kuolee, koska kunnon liikenneväyliä ei ole olemassa. Haluaisin komissiolta tästä asiasta julkilausuman. Tussas minuutti. Eurostatin tietojen mukaan työttömyysluvut nousevat kaikissa Euroopan maissa, joissa on ryhdytty tiukkoihin toimenpiteisiin. On kyse jo yli 23 miljoonasta työttömästä yli miljoona enemmän kuin vuosi sitten. Kreikassa työttömyys on 10,6 prosenttia, todellisuudessa yli 15 prosenttia, 23 prosenttia nuorista, ennen kaikkea tytöistä. Sosialistinen hallitus on allekirjoittanut asiakirjan IMFn ja EUn kanssa ja muiden osapuolten tuella sallinut pääomalle vapaan kulun yksisuuntaisella tiellä. Näin sosiaalituet ja muut vastaavat kukkivat ja tämä koko meno vain jatkuu, irtisanomisia tulee enemmän, työntekijöiden oikeuksia loukataan, lapsityötä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 kapitalistista taistelua vastaan harjoitettu näitä, näiden suurien monopolien eduksi, kun taas kansalaisten pitää jatkaa omien tarpeidensa edestä taistelemista. Kiitos, herra Tussas. Ο κύριος Αγκουράκης για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σε μια περίοδο που όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης... Kiitos. Aikana, jolloin kaikki EUn hallitukset seuraavat Kreikan tapahtumia, niin on esitetty hyvin erilaisia toimenpiteitä. Haluaisin sanoa, että minä en hyväksy sitä, mitä on tapahtunut Unkarissa. Minä haluaisin myös jälleen kerran tuomita sen yrityksen, että puhutaan kielteisesti kommunismista ja verrataan sitä fasismiin. Sanotaan, että se on sama asia. Mielestäni työntekijöillä on oikeus taistella näitä toimenpiteitä vastaan. Me olemme hyvin optimistisia. Me näemme, että työntekijät taistelevat vaikeaa taistelua ja tämä on ainoa realistinen tapa taistella kriisiä vastaan. Herra Morganti, yksi minuutti. Grazie presidente, onorevoli colleghi. Kiitoksia herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Interryhmän varapuheenjohtajana haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kommentoidakseni YK sopimusta koskien vammaisten oikeuksia. Samaan aikaan tämä on lähtökohta hyvin merkittävällä tavalla meidän kansalaisyhteiskunnallemme ja koko maailmalle. Euroopan unionin osallistuminen, joka neuvoston osalta päätettiin, ei ole toteutunut YKssa, koska eräät jäsenvaltiot ovat lykänneet käytännesääntöjen hyväksymistä. Minä toivon, että tässä täysistunnossa lähtisi liikkeelle vahva impulssi, jotta nämä esteet poistettaisiin tieltä ja Euroopan unionin demokraattiset instituutiot voisivat ratifoida tämän YK perussopimuksen koskien vammaisia henkilöitä ja myöskin panna käytäntöön käytäntöön lisäpöytäkirjat. Mikäli Euroopan unioni haluaa olla veturi kansainvälisissä yhteyksissä näiden asioiden tiimoilla, meidän täytyy taata vammaisten oikeudet kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Κυκλοφόρησε τελευταία σε ελληνική μετάφραση το Puhemies. Turkin pääministerin kirja nimeltään Syvä strategia julkaistiin hiljan kreikannoksena. Siinä puhutaan Turkista alueellisena valtatekijänä, jonka intressi on Adrian merellä ja liittää Kypros ja Egean meri oman alueeseensa. Kyproksesta puhutaan aivan erityisesti, sen geostrategisesta merkityksestä tietyllä kirjan sivulla asukkaiden kannalta. Ja siinä mainitaan myöskin heidän harjoittamansa uskonto. Tässä strategia käsittelevässä kirjassa todetaan, että muun muassa Kuuban kaltaisesta saaresta. Siellä osoitetaan kiinnostusta. Ja samaan tapaan kiinnostusta esiintyy myös muihin saariin. On tiettyjä autonomisia saaria, joita lähdettäisiin valloittamaan tällä tavalla. Täytyy välittää viesti, hyvin selkeä viesti EUlta. Jäänellä tuo. Herra Oberman, puhemies, en halua nyt puhua Espanjan kriisistä sen enempää, mutta tässä ollaan aloitettu nyt uusi luku, josta neuvotellaan Turkin kanssa, mutta mielestäni tässä pitäisi puuttua Armenia kysymyksiin, ihmisoikeuskysymyksiin, uskonnon vapauteen. Esimerkiksi katolinen piispa on murhattu, mutta nyt on sanottu, että jos EU suhtautuu myönteisesti, niin neuvottelussa voitaisiin edetä nopeammin. Ankarassa vaaditaan kyllä uusien lukujen avaamista, mutta toisaalta se ei kuitenkaan pysty täyttämään esitettyjä kriteerejä. EU on painostuksen alla ja minä en ymmärrä, että miksi tässä täytyy näin nopeasti edetä tässä kysymyksessä. Tänä Jesku. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vin astăzi în fața... Puhemies, hyvät kollegat, olen tänään teidän edessänne ja ilmaisen pahoitteluni siitä, että vaikkakin elämme 2000-lukua, äh, niin kuitenkin lehdistövapauden suhteen tietyt maat ovat vielä, äh, elävät ikään kuin inkvisition aikakautta. En ymmärrä, kuinka perusoikeudet, esimerkiksi ilmaisunvapaus, lehdistönvapaus äh, tänä päivänä ovat sellaisessa jamassa, että edelleenkin on sellaisia maita, joissa käsitellään tällaisia vapauksia uhkana kansallista vapautta ja turvallisuutta kohtaan. kun ajatellaan, että kyseessä ei kuitenkaan ole salaisten asiakirjojen julkistaminen, niin ei voida missään muotoa puhua siitä, että lehdistö loukkaisi turvallisuutta, kansallista turvallisuutta. Maa, jonka hallitus on ainut tiedonlähde lehdistölle. Ei voi olla enää vapaa demokratia. Herra Kumutsaakus. Puhemies, kiitos. Turkkilainen alus Jesme ilman varoitusta teki tutkimuksia alueella – joka kuuluu eittämättä Kreikalle. Kreikka reagoi voimakkaasti tähän. Tämä on tietysti aika ongelmallista, koska suhteet ovat hyvin ongelmalliset. Tämä liittyy tietysti myös siihen ongelmaan, että Turkki ei ole allekirjoittanut kansainvälistä sopimusta, jonka EU ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet ja myös hakijamaat, mutta ei Turkki. Eli toisin sanoen se liittyy EU-lainsäädäntöön ja kaikkien hakijamaiden täytyy hyväksyä tämä sopimus, jos se haluaa liittyä Euroopan unioniin. Tämä on todellakin tärkeä ennakkoehto. Jos Turkki ei tätä ehtoa täytä, niin se tulee vaikuttamaan kielteisesti tuleviin neuvotteluihin ennen kaikkea, kun puhutaan kalastus- ja energialuvuista. Parlamentin ja EUn täytyisi saada allekirjoittamaan UNCLOS-sopimus. Rouva Tunhonstein. Did I pronounce this correctly? I think so. Yes. Toivottavasti lausuin nimen oikein. Olkaa hyvä. <laughs> Excuse me, um, President. Niin, puhemies. Haluaisin palata siihen keskusteluun, jota kävimme tänään siitä. Äh, vaihtaisin nyt puolan kieleen. Siitä, miten tärkeää kansalaisaloitteet ovat. Olemme kuulleet tästä keskustelun tänään ja asian merkitystä ei pitäisi aliarvioida, vaan pikemminkin sitä tulisi korostaa. Sosiaalinen viestintä on äärimmäisen tärkeä aspekti ja tämän päivän keskustelussa se on jäänyt hieman sivuasemaan. Kun puhumme Lissabonin sopimuksesta, niin aina mainitaan äh, tämä ja sanotaan, että kansalaisaloite on äärimmäisen tärkeä mekanismi kansalaisten kannalta. Euroopan parlamentissa puute on nimenomaan tästä. Me emme viesti kommunikoi kansalaisaloitteesta riittävän paljon. Olen keskustellut paljon kansalaisten kanssa ja he ovat täysin tietämättömiä tällaisen aloitteen olemassaolosta. Meidän täytyy tehdä työmme tällä saralla kuntoon. Tämä on todellakin kultainen mahdollisuus, johon on tartuttava. Tämä on mahdollisuus saada unioni lähemmäs kansalaisia. Rouva Kavaio. Kiitoksia puhemies. Eurostatin tietojen mukaan työttömyys lisääntyy Euroopassa. Se on Portugalissa maksimitasolla ja näin on tapahtunut myös monissa muissa maissa, joita kriisi on koetellut tämä saattaa johtaa meidät katastrofaaliseen tilanteeseen työttömyyden osalta. On ryhdyttävä pragmaattisiin toimenpiteisiin hyvin pikaisesti. Ainoastaan kohesiorahaston maissa on kuitenkin joustavuuden puutetta näiden varojen käytön osalta. Meidän täytyy saada rakennerahastojen varat käyttöön ja jäsenvaltioiden täytyy tarkastella näiden, näihin varoihin liittyviä ohjelmia yksinkertaistaen näiden varojen käyttämistä, jotta niitä voitaisiin soveltaa nopeasti ja joustavasti. Korostan pienten ja keskisuurten yritysten merkitystä ja yrittäjyyttä, varsinkin nuorison keskuudessa vuodessa, jotta me voisimme auttaa PK-yrityksiä Portugalissa työllistämään työntekijöitä. Työttömyysongelma ratkeaisi Portugalissa näillä toimenpiteillä. autoritär Kiitos puhemies kun hallitukset ovat autoritäärisiä, niin ne keskittyvät lehdistöön ja pyrkivät rajoittamaan lehdistön vapautta. On äärimmäisen huolestuttavaa, että monissa EUn jäsenvaltioissa on on käynyt niin, että lehdistövapaus on uhanalaisena. Komissio, neuvosto ja parlamentti tiedämme, me kaikki tiedämme, että meillä on standardeja ja kriteereitä tällä alueella ja kuitenkin näitä kriteereitä on rikottu. Myös yleisradiotoimintaa on rajoitettu useissa jäsenvaltioissa. Paine on kasvanut suhteessa näihin toimijoihin. Tämä kaikki on hyvin huolestuttava. Se tieto, jota me saamme julkisten kanavien kautta, on rajallista. On äärimmäisen tärkeää, että me tuemme Evo Beletin aloitetta tällä alalla. Toki Euroopan unionin täytyy harjoittaa seurantaa. Meillä on oltava seurantakeskus AV kysymyksille. On varmistettava, että medialle taataan sen tarvitsema vapaus. On myös taattava se, että oikeusasiamiehellä on laajempi mandaatti niin, että se voi käsitellä myös lehdistönvapauskysymyksiä. vapauskysymyksiä. On taattava äh, vapaa lehdistö, jos haluamme Eurooppaa, joka perustuu oikeusvaltion periaatteelle. Uh, Kiitos puhemies. Komission jäsen. Olen erittäin huolissani korkeakoulututkinnoista Euroopan unionissa, vaikka asiasta on keskusteltu useaan otteeseen, vaikka lainsäädäntö on erittäin selkeä. Jotkut maat rakentavat esteitä, eivätkä hyväksy tiettyjä tutkintoja. Bulgaria on yksi esimerkki siitä, että toisessa maassa saatu tutkinto ei välttämättä kelpaa. Hakijan täytyy antaa lisäasiakirjoja, joita sitten erityinen komitea tutkii. Tämä tietysti vie hyvin paljon aikaa ja rahaa ja saattaa käydä niin, että henkilö ei hyväksytä opiskelemaan. Tämä oikeus tarkastella tilannetta yksittäistapauksina niin on lainsäädännön vastaista ja mielestäni komission täytyisi lopettaa tämä epäoikeudenmukaisuus. Presidente, kollegas, Arvoisa puhemies, kollegat, minä haluaisin osoittaa solidaarisuuttanne tulvien uhreille, tulvien uhreille, joita on Euroopassa. Haluaisin kiinnittää huomiota Pohjois-Espanjan tilanteeseen Kantabrian, Asturiaksen eh, osiin Espanjaa, jossa on ollut rankkasateita ja siellä tehdään työtä, jotta tilanne palaisi normaaliksi. Haluaisin onnitella kaikkia eh, niitä kunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka ovat tehneet työtä näiden vahinkojen korjaamiseksi. Nyt meidän täytyy arvioida vahingot ja pyytää apua uudelleen rakentamiseksi. Euroopan unionin uusi solidaarisuusrahasto voisi olla yksi väline, jolla tehokkaalla tavalla voitaisiin auttaa tämän tapaisissa tilanteissa tarvitaan tehokasta soveltamista näiden varojen osalta, jotta voitaisiin korjata tämänkaltaisten tilanteiden aiheuttamat vahingot. Kirja Weber, inedo, jäänlepto. Rouva Weber, oletteko paikalla? Yksi minuutti. O kirjus Katsin, jäänlepto. Spoštovani kolegi, v nedeljo 11. julija bo Hyvät kollegat, puhemies, sunnuntaina 11. heinäkuuta on kulunut 50 vuotta, 15 vuotta siitä, kun Srebrenicassa Vlatko Mladic eh, syyllistyi järkyttäviin rikoksiin. Yli 8000 poikaa ja miestä eh, erotettiin perheistään ja surmattiin. Srebrenican miesväestö Bosnian ja Serbian raja-alueilla tapettiin sen takia, että he olivat eh, bosnialaisia. Tämä on julma rikos. Serbia on etnisen puhdistuksen näyttämönä ja vuonna 2001 nämä toimet jo tuomittiin kansanmurhana. Kansainvälinen rikostuomioistuin vuonna 2007 julisti, että kyseessä todellakin on kansanmurha. Sunnuntaina Srebrenican lähellä eh, kahdeksan sataa eh, joukkohaudoista löydettyä tuntematonta haudataan asianmukaisin menoin. Jälleen kerran vaaditaan, että kenraalit saadaan tuomioistuimen eteen ja tuomitaan. Herra Rossi, yksi minuutti. Viime aikoina Belgian poliisi on toiminut hyvin poikkeuksella tavalla. Malvina, Malfinasissa silloin, kun siellä pidettiin katolisten piispojen kokous, pyrittiin saamaan haltuun erilaista dokumenttiaineistoa. Näiden dokumenttien joukossa oli myöskin arkaluontoista tietoa ja häpäistiin kaksi haudatun piispan hautaa. Lissabonin sopimuksessa puhutaan uskonnosta, arvoista Euroopassa, demokratiasta, tasa-arvosta. Ja minä pyydän parlamentin puhemiestä, että aktivoitaisiin rouva Ashtonin toimet sillä tavoin, että pyrittäisiin välttämään ja lujitettaisiin viranomaisten roolia tämän kaltaisten tapahtumien osalta, varsinkin Vatikaanin osalta? közép-kelet-európai országok uniós csatlakozása és a bő... Puhemies. Ö, tietyt Euroopan maat liittyivät Euroopan unioniin. Tämä oli suuri haaste, niin kuin myös itälaajentuminen. Me puhumme hyvin paljon taloudesta, mutta me unohdamme usein yhden asian. Näissä maissa on hyvin paljon kansallisia vähemmistöjä. Ne eivät ole henkilöitä, jotka ovat muuttaneet maahan, vaan historiallisista syistä nämä ihmiset ovat päättyneet näihin maihin. Esimerkiksi rajat ovat muuttuneet. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Maat Euroopan unionin ulkopuolella ovat joskus liberaalimpia, miten kielilainsäädäntöön tulee kuin EU-maat. Vähemmistölle on erittäin tärkeää, että he tulevat tuntevat olonsa kotoisaksi omassa maassaan ja varmasti EU-maat voisivat hyvin, oppia hyvin paljon EU-hakijamailta. Kaikkia kansalaisia täytyisi kohdella samalla tavalla mm, Ihan sama, mistä me tulemme ja ihan sama, mikä meidän äidinkielemme on. ja Dziękuję przewodniczący. Moje osobiste doświadczenia spowodowały, że chciałabym... Kiitos puhemies. Haluaisin kiinnittää huomionne lääketieteellisiin ongelmiin, jotka koskettavat Euroopan parlamentin jäseniä ulkomailla – Kyse on sellaisista mepeistä, jotka tarvitsevat jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa ja joilla ei ole mitään, mitään tiettyä yksikköä, joka hoitaisi tämän asian säännöllisesti. Asiaan on saatava korjaus. Minä olen ollut hyvin vaikeassa tilanteessa ja haluaisin kiittää kaikkia henkilöstön edustaja Shanghain sairaalassa. Ja haluan myös kiittää kollegoita Euroopan parlamentista, edustaja Klasia ja muita. Todella sydämelliset kiitokset. Szanowni Państwo, kryzys gospodarczy dotyka wielu, wielu osób. Kiitos puhemies. Kriisi iski moniin ihmisiin erittäin ankarasti. Mutta haluaisin nyt puhua ennen kaikkea nuorista, jotka elävät köyhyydessä, eristyksessä, jotka ovat olleet työttömänä hyvin pitkään. Nuoret muodostavat suurimman työttömien ryhmän – he siirtyvät aikuisikään ilman, että heillä on oikeastaan tulevaisuutta. Me tiedämme, että hyvä koulutus on kaikkein tärkein kysymys. Meidän täytyy investoida näiden nuorten kehitykseen. Tehtaita on suljettu, monia työpaikkoja on menetetty. Onneksi kuitenkin meillä on vielä kouluja ja yliopistoja ja näillä ja sitten on myös ammattikoulutusta. Meidän täytyy tukea nuorten koulutusta ennen kaikkea kriisiaikoina. Minä olen tyytyväinen Rova Sidonian mietintöön. Hän kiinnitti budjetissa erityistä huomiota nuoriin. Herra Tarabella, yksi minuutti. Poliitikkojen Eurooppa ei ole enää kansalaisten Eurooppa Eurooppa pelaa itsensä ulos tästä pelistä. Jos peruutetaan tapaaminen kansalaisjärjestöjen kanssa ja suhtaudutaan esimerkiksi jalkapallon pelaajiin jonkinlaisena prinsseinä, mitä tämä kertoo yhteiskunnastamme? Jalkapallon valmentaja viisi päivää sitten vastasi parlamentaariseen kyselyyn koskien ympäristötuhoja, Kyseessä kuitenkaan ei ollut mikään yhteiskunnallinen ilmiö, vaan, vaan nimenomaan jalkapallojoukkue, joka oli hävinnyt. Ja tämä asia nousee parlamentaariseksi kysymykseksi. Jos maailmassa nyt olisikin vain miljardööri jalkapalloilijoita ja työpaikkoja kuitenkin katoaa jatkuvasti Euroopasta. Kuitenkin meillä on tällaisia henkilöitä myös vaalikausina presidentti Sarkozy, meillä ei varmaankaan koskaan tule olemaan samat prioriteetit eikä arvot. Kirjus e, Herra Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să exprim condoleanțe familiilor. Kiitos, puhemies. Haluaisin esittää e, pahoitteluni perheen omaisille, jotka ovat joutuneet kärsimään Romanian tulvissa. Me tuemme heitä. Valitettavasti ennaltaehkäivä infrastruktuuri ei ole ollut riittävä eikä viranomaiset ole puuttuneet riittävästi tilanteeseen. Ja tämä on johtanut huomattaviin tappioihin myös ihmishenkien menetykseen. Niin kuin sanoin viime kerralla, niin haluaisin toistaa, että komission täytyisi tehdä ehdotus, joka koskee jäsenvaltioiden jokien parempaa hoitamista ja, ja pitäisi myös rahoittaa jokien hoitamista, jotta tällainen traaginen tilanne ei pääse toistumaan. Romanian lasten puolesta haluaisin kiittää Belgiaa, Ranskaa ja Viroa nopeasta vastauksesta. Kiitos. Kiitos Puhemies, haluaisin kiinnittää parlamentin huomion sanontaan, joka hämmästyttää omia kanssa, kansalaisiani. Cambria omassa vaalipiirissäni joutui vakavien tulvien uhriksi. Koteja tuhoutui, liikeyrityksiä tuhoutui, tuhansia menetettiin. Brittihallinnolla oli oikeus hakea tukea solidarisuusrahastosta. Uskottiin, että rahat voisivat olla jopa 100 miljoonaa puntaa, mutta outoa oli, että brittihallitus ei sitten hakenutkaan tätä tukea. Cambrian ihmiset ovat vilpittömiä ihmisiä, rehellisiä. He maksavat veronsa ja tekevät töitä. Ja suuri osa rahasta lähetetään Brysseliin, joten todellakin heillä on oikeus saada osa tästä rahasta takaisin. Tämä on todellakin leipähallinnon epäonnistuminen, kun tähän tilaisuuteen ei tartuttu eikä toimittu. O kirjus Matula ja Herra Matula. Inundațiile grave din ultimile săptămâni au afectat Puhemies. Vakavat tulvat ovat vaikuttaneet suureen osaan Romanian Monet ovat kuolleet, tuhansia on evakuoitu, tuhansia koteja on menetetty, mutta vielä pahempi tulvat jatkuvat. Romanian hallitus yrittää taistella vettä vastaan, mutta se yrittää myös arvioida tappiot ja se haluaisi myös saada varoja solidaarisuusrahastosta. Romania saamat rahat tietysti kattaa ainoastaan osan jälleenrakennuskustannuksista, mutta se olisi kuitenkin selkeä merkki niille kansalaisille, jotka ovat menettäneet kaikkensa. Se, että Euroopan unionilta saadaan apua, sen näyttää romanialaisille, että Euroopassa on yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta kriisin aikana. Siksi pyytäisinkin, että kaikki kollegat olisivat solidaarisia Romania kohtaan ja hyväksyisivät tämän äh, ehdotuksen. Kiitos. Kiitos Bostinaru, ja enää Bostinaru. Kiitos puhemies. Maailmansotien välillä Romania, Unkari ja Italia ovat olleet diktatuureja, fasistisia hallituksia niissä on ollut, ja ne ovat kärsineet kansallisesti ja kansainvälisesti. Italia tällä hetkellä on joukkotiedotusvälineitä koskevan monopolin tilanteessa – puolue, joka on edustettuna Euroopan parlamentissakin, pyrkii saamaan aikaiseksi julkiseen tiedotusvälineistön monopolitilanteen. Saman poliittisen perheeseen kuuluva puolue väittää, että maassa joukkotiedotusvälineillä äh, on velvoite huolehtia kansallisesta turvallisuudesta. Pitäisi kyllä ottaa oppia historiasta. Unionin täytyy vastustaa tällaisia hyökkäyksiä. Η panie przewodniczący. 1 lipca rozpoczęła się puhemies. Belgiasta tulee puheenjohtajavaltio ensimmäinen seitsemättä. Belgian hallitus kuitenkaan ole esittänyt mitään työohjelmaa eikä prioriteetteja, joten kysymys kuuluu, onko todellakin totta, että kaikkiin EUn tärkeisiin kysymyksiin puututaan? ennen kaikkea luonnonkatastrofeihin niin tulisi puuttua. Tämä on tärkeä Puolalle, Romanialle ja myös muille maille, kun tarkastellaan muun muassa viime aikojen tulvia. Kansalaiset tarvitsevat nopeaa toimintaa ja vaikka sisäisiä ongelmia on, toivon, että Belgia puheenjohtajavaltiona pystyy kuitenkin pitämään kiinni velvoitteistaan kansalaisia kohtaan. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat rientäneet perheiden ja uhrien avuksi. Kiitos. did, I, did I pronounce your name correctly, sir? Is it, is it Grzyb? Grujup, lausuinko nimenne oikein? Mr. President, but I think this... Puhemies, aika lailla sinne päin se taisi mennä. Ensimmäinen päivä heinäkuuta Venäjä käänsi hanaa, kun ajatellaan maakasua, joka tulee Ukrainan kautta. Ja voi olla, että, että jatkossakin tällaisia toimia tehdään. Valko-Venäjä totesi, että tämä voi vaikuttaa myös siihen, miten maakaasua saadaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Asiantuntijat katsovat, että kyseessä on painostus sen suhteen, että valko allekirjoittaisi tiettyjä sopimuksia, taikka sitten niin, että valko saataisiin noudattamaan tiettyjä standardeja tai niin, että Valko-Venäjällä itsellä on aie tukea tiettyjä strategisia yrityksiä. Totta kai tämä tarkoitti myös sitä, että kyseisen maan imago on nyt tahraantunut. Ja Nord Stream-hankkeen yhteydessä tämä on äärimmäisen tärkeää. Miten varhaisen varoituksen järjestelmä tässä tapauksessa oikein toimii? Haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Vuonna 2009 on tehty sopimus tästä mekanismista. Jos kielläminen εδώ. Όχι. Επομένως, τελευταίο μιλήτρια... Seuraava puhuja ilmeisesti ole paikalla. Sitten viimeinen puhuja on Rouva McGuinness, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Mielestäni komission paperi valvonnasta on hyvä mitä 2020 strategiaan tulee. Tämä on erittäin tärkeä askel avoimuutta kohtaan jälleen myynnissä. Meillä on ollut ongelmia alhaisten maataloushintojen kanssa esimerkiksi minun maassani, mutta kuitenkin kuluttajat joutuvat maksamaan hyvin korkeita hintoja, joten tässä markkinat eivät toimi oikealla tavalla, niin kuin komissio on sanonut. Ja tässä asiakirjassa ei tarkastella ainoastaan taloudellista näkökulmaa, mitä jälleen kulmaan tulee. Me toivon, että syyskuuhun mennessä tämä tullaan hyväksymään ja toivottavasti ei kestä kymmenen vuotta ennen kuin saamme oikeanmukaisemman jälleenmyyntisektorin, koska sekä kuluttajat että tuottajat menettävät tässä. Uh, Kiitos kollegat. Näin minuutin puheenvuorot päättyvät. Ja sitten seuraavaksi siirrymme rouva Turusen mietintöön nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, harjoitteluiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen. Annan